Tähän päättyivät tämän päivän asiat. Yksi ilmoitusasia vielä. Olen saanut jo kansanpuolen ryhmältä pyynnön nimittää nimityksiksi budjetivalvontaan Petri Sarvamaa, liikennevaliokuntaan ja matkailuvaliokuntaan niin ikään ja myöskin yhteistyövaltuuskuntaan, EU-Venäjän valtuuskuntaan nimenä, niin myöskin Petri Sarvamaa. Eli ei mitään huomiota tähän. Nämä nimitykset on hyvä.